Uh, colleagues, uh, could I, um... Kollegat, voisinko pyytää teitä istumaan niin, että voimme aloittaa iltapäivän ohjelman. Kiva, kun välillä ei näy ollenkaan noin numerot no. just. Tai pitää mennä siihen päälle. Sulla on mikki Well, good afternoon, everybody. Vielä kerran hyvää iltapäivää. Haluaisin toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi kokoukseen. Ja oikeastaan onkin jo hiukan aika siitä, kun olemme yhdessä tavanneet, oli tämä vaalipiiriviikkokin tässä välissä. Jotkut, niin kuin tiedätte, käyvät Intiassa tie, tiedonkeruu matkalla. Oletan, että Rova Räpti, Rova Ruilo ovat tulleet turvallisesti perille takaisin sieltä. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen matka. Me olemme laatineet lyhyen raportin, jossa on lehdistö leikkeitä ja muuta, joten toivottavasti voimme keskustella tästä myös enemmän jossakin muussa yhteydessä, mutta vielä mä otan teiltä vastaan kysymyksiä aiheesta. Ja se, että Intiassa nyt käytiin ajatellen sitä, että pyrimme laajemmin käsittelemään sisämarkkinakysymyksiä globaalissa yhteydessä ja haluaisin lämpimästi kiittää koordinaattoreita, jotka keksivät tämän hyvän ajatuksen. Mielestäni tarttuimme todella hyvin tähän tilanteeseen ja otimme sitä kaiken irti. Edelleen kerron teille tulevina viikkoina siitä, niin, että komissio, niin kuin tiedätte, kutsui minut osallistumaan toiseen kolmenkeskiseen huippukokoukseen kuluttajatuoteturvallisuudesta, joka pidettiin USA vastaavan komitean ja Euroopan komission ja kiinalaisen laatustandardinstituutin välillä. Me tapasimmekin heitä 2008 vierailussa Shanghaissa ja tämä kokous pidettiin juuri Kiinassa kaksi viikkoa sitten. Me tulemme kiertämään tästäkin lehdistötiedotteen. Edistystä on saatu aikaan, on enemmän tiedonvaihtoa avoimuutta, erityisesti mitä tulee kiinalaisiin kumppaneihimme tässä prosessissa. Rova Tannenbaum, joka on USAn kuluttajasuoja, kuluttajan tuotesuojavaliokunnan puheenjohtaja, toukokuussa pyysi minua välittämään terveissä teille kaikille ja hän oli erittäin tyytyväinen, että me olemme valmiita näin aktiiviseen yhteistyöhön heidän kanssaan. Tämä oli mielestäni myös varsin hyvä profiilin kohotus tälle valiokunnalle. Tässä vain hiukan toiminnastamme viime viikkojen ajalta. Nyt sitten pyytäisin teiltä, että hyväksymme iltapäivän esityslistan ne teistä, jotka tässä ehkä tämän tiedon, että Ruva Weiskerberin mietinnön, mietinnöstä pidettävä äänestys on lykätty johtuen siitä, että neuvostolla ei ole vielä ollut aikaa virallisesti kokoontua ja hyväksyä tämä ehdotus. Ja meidän mielestämme meidän ei pitäisi ottaa asia tässä valiokunnassa käsittelyyn ennen kuin saamme neuvostolta virallisen kirjeen, jossa ilmoittavat, että ovat hyväksyneet tämän ehdotuksen. Ja heti kun tämä saadaan, niin sitten asiassa edetään ja äänestetään. Joten meillä on siis tärkeä keskustelu Rovastalerin mietinnöstä, rakennusalan tuotteista ja sitten herra Syvänin mietinnöstä pidetään äänestys alkaen puoli neljä ja olemmekin pyytäneet ihmisiä ottamaan äänestyskorttinsa mukaan. Ja sen jälkeen aloitamme työstää lausuntoa eläkejärjestelmästä Euroopassa. Vielä käytännön asioita. Tämäkin kokous menee nettiin. Ja toiseksi johtuen ruotsalais yhteisön sairastumistapauksista, niin ikävä kyllä ruotsin tulkkeja ei ole tänään paikalla. Voitte puhua ruotsia, mutta ette voi kuitenkaan tulkasta ruotsiksi kuunnella johtuen sairastumistapauksista. Mutta täällä ei taida olla ruotsinkielisiä meppejä paikalla, mutta jos muita on, niin pahoittelen, emme voi tarjota erinomaista tulkkauspalvelua teille tänä iltapäivänä ruotsin kielen kohdalla, mutta muutoin toimitaan ihan normaaliin tapaan. Sitten eteenpäin ensimmäinen kohta esityslistalla käsittelemme tarkistuksia, joita on tehty rakennusalan tuotteiden kaupan mitämistä kos- koskevaa direktiiviin. Esittelijä. Minä olen tästä ta- uuden ai- ta- tiedon aikataulusta, mutta ehkä esittelijä voi kertoa tästä uudistetusta aikataulusta ja muistakin kysymyksistä ennen kuin hän esittelee näkemyksensä näistä tarkistuksista, joita on tehty, ja sitten varjoesittelijöihin Hospital Mayer, herra Besoi, rouva Ryyle on paikalla, herra Clark ei ole, rouva Salviinikään ei ole paikalla. No joka tapauksessa nyt kuitenkin ensimmäistä kertaa kuulemme myös varjoesittelyitä. Rouva Styler, minulla on ilo antaa teille puheenvuoro. Thank you. Um, kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille varjoesittelijöille jotka toivat oman panoksensa asian. Haluaisin myös tässä yhteydessä pyytää anteeksi neuvostolta, koska me tosiaan koitimme pitää pitää kiinni aikataulusta ja valitettavasti emme nyt pysty tänään äänestämään, mutta tämä jo 27.10. kävi ilmi, kun esittelijöiden kanssa tapasimme, että saksan, anteeksi, saksankielinen versio ei ole vielä saatavilla ja, ja se oli niin tärkeää, että päätimme tänään niin, että jos koordinaattorit hyväksyvät, niin 22. päivä marraskuuta e, illalla voimme edetä äänestyksen suhteen. Eli haluan pyytä, pyytä siis anteeksi neuvostolta, koitimme pitää kiinni määräajoista, mutta jotta voisimme oikeudenmukaisesti toimia ja, ja, ja saisimme kaikki kompromissit hyväksyttyä, niin saamme pikkusen nyt enemmän aikaa käyttöön ennen 22. marraskuuta miettiäksemme, missä on yhteiset kohdat ja missä on erot ja miten sitten näiden suht, no, tarkistusten suhteen tehdään. Tässä vaiheessa kuitenkin 27.10. kokous varjoesittelijöiden kanssa ja sitten tekninen työryhmä komission ja, ja neuvoston virkamiesten kanssa tapas 28.10. Löysimme joitakin yhteisiä kohtia ja, ja tietyistä asioista olimme siis yksimielisiä. Ja varsinkin tämä suoritusilmoitus, joka oli yksi näistä käsitellyistä asioista, mutta on joitakin tarkistuksia, joiden osalta vielä pitää vähän asiaa työstää eteenpäin. En nyt millä mitenkään halua tässä ennakoida tilannetta. Ensi viikolla jatkamme työtä tämän parissa. Mutta koitamme saada aikaan yhteisymmärryksen, koitamme neuvoston suuntaan ja komission suuntaan saada aikaan yhteisiä säveliä ja tämä lienee oikea tapa edetä. Jos nyt pyytäisin kollegoilta, jos he haluaisivat kertoa omista tarkistuksistaan mehän puolelta jo äänestämme ja tietenkin haluaisin antaa myös komissiolle mahdollisuuden kommentoida. Herra Majors, joka on täällä ja Rova Ryyli, jotka ovat täällä, ehkä heillä on jotain tässä vaiheessa sanottavaa, koska tämä on nyt ensimmäinen mahdollisuus heidän eh, puhua tarkistuksistaan. Ja ehkä nyt annettaisiin mahdollisuus heidän kommentoida näitä tehtyjä tarkistuksia, jos puheenjohtaja tämän hyväksyy. Thank you very much, Mrs. Tyron. I think we understand. Kiitoksia, Varmaankin ymmärrämme tämän tilanteen, jossa nyt olette. Mutta minä toivon, että tämän uudistetun aikataulun kautta saamme tilaisuuden Belgian puheenjohtamalla viedä loppuun nämä neuvottelut, vaikkakin koko menettelytapa ei tällä kaudella voida loppuun viedä. Mutta me kyllä kiinnitämme huomiota tähän asiain tilaan. Sitten varjoesittelijöihin ja sitten palaamme esittelijään vielä lopuksi. Hans-Peter Mayer ensin EPPstä. Herra Kuetsman ilmeisesti edustaa täällä ALDE-ryhmää. Ja minä itsekin haluan kommentoida Rova McLaughlin ECR-ryhmän varjostelija. Herra Mayer. Kiitos puheenjohtaja. Olen esittelijän kanssa, joka on työstänyt tätä asiaa hyvin tiiviisti. Todella yhtä mieltä. Ei ole mahdollista, että tällaisia laajojakin tarkistuksia, joita on hyvin paljon, ei pysty käsittelemään omalla kielellään tarvittavalla tavalla ja siksi me todella halusimme, että tätä lykätään. Silti edellis- viimeisessä yhteisessä kokouksessamme varjoesittelijöiden kanssa saimme jo jotakin alulle kompromissin osalta. Ja pääsemme todella hieman eteenpäin joissakin kysymyksissä, mutta monia avoimia kysymyksiäkin edelleen on. Ja siksi tulevaisuudessa tulemme käsittelemään näitä aiheita hyvin tiiviisti. Tämä on tärkeä mietintö ja puheenjohtaja, tärkeintä tässä on se, että tässäkin mietinnössä palataan aina siihen, mitä me todella teemme. Me olemme sisämarkkinavaliokunta ja vuodesta 1957 lähtien tavoitteena on ollut se, että saadaan aikaan ja saadaan avattua yhtenäismarkkinat, sisämarkkinat ei pelkästään henkilöiden pääoman ja palveluiden ja tavaroiden vapaa liikkuvuus ole tässä tavoitteena, vaan on kuitenkin tehty niin, että tähän on tuotu mukaan uusia esteitä, joihin nyt täytyy puuttua, joita pitää alkaa purkaa. Ne eivät ole järkeviä. Aivan Lyhyesti haluaisin vielä sanoa, että herra Jyvänin mietinnöstä meidän täytyy nyt katsoa mahdollisia rajoitteita, koskipa tämä mainontaa tai muuta. Eli meidän täytyy todella sanoa, mitä haluamme miksi olemme täällä. Me emme halua mitään lisää rajoituksia, vaan vapauksia. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia. Sitten herra Kreutzmann. Kiitos puheenjohtaja. Kollegojen nimissä haluaisin kiittää esittelijää eh, konstruktiivisesta eh, yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. Me olemme usean otteeseen tavanneet ja sitten joitakin yhteisiä kantoja eri ryhmien välillä näytti löytyvän. Rakennussektori on tärkeä osa meidän talouttamme, elinkeinojamme, elinkeinoelämäämme ja senpä takia sen tärkeys pitää näkyä tässä sekä teollisuuden alalle että kuluttajille. Alden varjoesittelijänä kehotan löytämään mahdollisimman eh, laajan yhteisymmärryksen eh, neuvoston kanssa, koska se eh, palvelee sekä kuluttajia että sitten tätä sektoria. Kuten esittelijä sanoi jo, tämä neuvoston yhteinen kanta on hyvä keskustelun pohja ja tarkistuksia on valtava määrä tästä tehty. Kollega Busois on sitä mieltä, että meidän pitää jatkaa yhteistyötä ja löytää hyvä kompromissipohja meidän pitää ottaa myös neuvoston kanssa eh, parlamentin vahva kanta esille, kun toista kertaa tätä asiaa käsitellään. Ja toivon, että nämä neuvottelut johtavat tulokseen. Kun eh, esittelijä ja varjoesittelijät ovat jo niin usean eh, kertaan tavanneet. Kollega Bushois, jonka nimissä puhun, on hyvin, hyvin positiivinen sen suhteen, että varmasti löydämme yhteisen kannan näistä auki olevista kysymyksistä. Ich kann mich den Worten meiner vor... Niin, voin jatkaa siitä, mitä edelliset puhujat sanoivat. Minä haluaisin todella kiittää Rova Steileria hyvästä ilmapiiristä ja yhteistyöstä. Ja varjoesittelyiden tapaamista olivat myös hyvin tuottoisia, mutta käännyn tässä nyt komission puoleen, ja tämä on tärkeää. En ole tyytyväinen teknisiin kokouksiin. Olen usein sanonut olevani sitä mieltä, että tarkistuksista voidaan puhua ainoastaan niiden kanssa, jotka ovat niistä poliittisesti vastuussa, ei muiden työntekijöiden kanssa. Ja luulin, että minua ymmärrettiin, mutta kun luen viime pöytäkirjaa, niin näin, että komissio toimii tässä eri tavalla. Jos komissio haluaa vuoropuhelua. Silloin sen pitää kääntyä suoraan meidän parlamentin jäsenien puoleen. Minusta tämä ei ole hyvä asia käsiteltäväksi muiden työntekijöiden tasolla. Tämä on poliittisesti hyvin tärkeä aihe. Rakennusala on sitä ja tiedämme, että rakennusalalla on paljon näkemyseroja ja muita eroja ja siksi on tärkeää, että tehdään poliittisia ratkaisuja ja teen selväksi sen, että tällä tavalla emme me ainakaan vihre, me vihreät jatka työntekoa. Nämä ovat niin poliittisia kysymyksiä, että niitä ei voi tällä tasolla käsitellä. Um, perhaps just a few comments from me. Ehkä minultakin muutama kommentti. ehkä Laakinin puolesta kantin tarkistuksia, mutta viitaten siihen, mitä kollegat ovat sanoneet. Eniten vaikeuksia aiheutuvat asiat johtuvat siitä, että tämä direktiivi toisaalta koskee erittäin suuria järjestöjä monissa tapauksissa. Ne valmistavat sarjatuotantona suuria määriä, mutta se koskee myös kirjallisesti satoja tuhansia pienempiä valmistajia rakennetuotteiden kohdalla. Jotkut tekevät tilaustyönä rak- rakennustarvikkeita ja siihen ehkä kuuluu myös muunlaista tuotantoa, jota johtuu suurrevolumisesta tuotannosta ja meillä täytyy olla jonkinlainen asetus, joka helpottaa toimintaa yhtenäismarkkinoilla näissä monimutkaisissa olosuhteissa ja samalla varmistetaan se, että meillä on selkeät sovellussäännöt koskien korkeinta harmonisointia standardia, niitä pitää soveltaa, mutta emme kuitenkaan aiheuta epärealistista tarpeetonta taakkaa, erityisesti mitä tulee merkintöihin ja kuluttajatietodettamiseen, jota ei käytetä paikan päällä rakennuskohteissa. Ja jos käytetään sitä sähköistä tietoa nettisivulla, tuntuu minusta tavalta, jota meidän pitäisi pohtia ajatellen sitä, että nämä ovat ammattikäyttöä valmistettuja tuotteita ja järjestöt saavat tätä kautta tietoa niistä. Edelleen mielestäni on tärkeää, että meillä on tällaisia tuoteyhteyspisteitä. Tästä olemme jo sopineet. Much easier for... Tavarapaketin kohdalla tämä helpottaa myös pienten yritysten elämää. Mielestäni on tärkeää, että näissä yhteyspisteissä teidän kautta niitä voidaan hallinnoida kansallisella tasolla muiden yhteispisteiden kanssa, jotka syntyvät tavarapaketin yhteydessä. Ja nämä ovat varmasti niitä asioita, joihin palaamme jatkossakin. Ja todellakin meidän pitää myös varmistaa se, että kyseinen direktiivi on täysin johdonmukainen ajatellen aikaisempaa lainsäädäntötavarakysymyksissä, markkinaseurantakysymyksissä ja niin edelleen. Siis jos viittaamme näihin kysymyksiin, niin tämä vastaa täsmällisesti, emmekä synnytä mitään hämmentävää tai epäselvää tähän tilanteeseen, ja se on aivan ratkaisevan tärkeää. Ja mitä tulee sitten täytäntöönpanopuoleen, niin mehän tiedämme, että monissa tapauksissa, mitä tulee tähän tavaralainsäädäntöpakettiin, niin jatkuvasti on epäjohdonmukaista täytäntöönpanoa, koska joissakin maissa ei ole tarvittavia resursseja viedä loppuun direktiivejä ja antaa tätä tieto, joten meidän pitäisi olla varsin varovaisia mielestäni siinä, että me lisää turhaa taakkaa markkinaseurantaviranomaisille, eli se on aivan välttämätöntä ja varmistamme, että direktiivi toimii asianmukaisesti ja tehokkaasti. Myös totta näyttää siltä, että neuvosto on nämä seikat myös hyväksynyt. Tässä on huomattava parannus saatu aikaa, mutta kuitenkin pitää, pitää mielessä käytännön puoli direktiivissä. Miten se tulee toimimaan sitten käytännössä? No, itse rakennuskohteissa esimerkiksi, eikä pitäisi vain keskittyä keskusteluun täällä valiokunnassa. Pitää varmistaa, että tämä todellakin käytännössä toimii tehokkaasti varsin erilaisissa olosuhteissa, joita voidaan löytää suhteessa muihin yhteismarkkinatoimiin, joiden parissa teemme työtä. Sitten Rova Gebhardt ja herra Rova Weisberger. Ensin Rova Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kovasti Katrin todella erinomaisesta yhteistyöstä. Tämä on hyvin tekninen mietintö, mutta samalla äärimmäisen poliittinen mietintö. Ei ole lainkaan yksinkertaista löytää tälle alalle oikeaa ratkaisua, koska suurteollisuus ja pienet yritykset katsovat asiaa eri näkökulmasta. Ne tarvitsevat eri vastauksia ja se, että löydetään tähän oikea tasapaino, ei ole todella helppoa. Mielestäni Catherine Styler on löytänyt tässä tasapainoisen ehdotuksen, siksi haluan tukea häntä voimakkaasti. Haluan tehdä vielä selväksi yhden asian vastata tässä herran Mayerille. Totta kai vapaus on meille tärkeää ja se, että ei synny liikaa rajoituksia, mutta Samalla turvallisuuskin on sellainen tärkeä kysymys, jota ei saada jättää huomiota. Ja tähän tarvitaan tiettyjä rajoituksia ja siksi täytyy huolehtia siitä, että todella eri tuotteiden turvallisuusnäkökohtiin kiinnitetään huomiota. Ja siksi on vaikea sanoa, että lisätään vapauksia, vähennetään rajoituksia. Kyllähän tämä kuulostaa hienolta, mutta Tämä liittyy tuoteturvallisuuteen, niiden tuotteiden käyttäjiin ja niihin henkilöihin, jotka tekevät työtä näiden tuotteiden kanssa. Tämä täytyy todella ottaa huomioon. Minä tuen Stylerin valitsemaa linjaa. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää, koska tämä työ oli hyvin jäsenneltyä ja nämä kuulemistilaisuudet olivat hyvin perusteltuja ja hän on todella paneutunut asiaan. Tämä on hyvin tekninen asia, ei ollenkaan yksinkertainen, mutta nyt tämmöisenä maallikkona tässä valiokunnassa minä halusin tähän asiaan myös mennä mukaan, koska minusta tämä on poliittisesti tärkeä asia. Rova Ryyleä tukisin sen osalta, että tämä, nämä tekniset kokoukset neuvoston kanssa, jossa minä tosiaan olin tämmöisenä maallikkojäsenenä mukana, niin halusin kysyä, että onko, onko yleistä, että jo ennen valiokunnan äänestystä keskustellaan niin intensiivisesti neuvoston kanssa? Ehkä siinä liian aikaisin jo paljastetaan meidän joitakin kantoja – minun mielestäni, eli nythän tätä äänestystä lykättiin, mutta minusta pitäisi muistaa, kuinka tärkeää on toimia avoimesti tietenkin, mutta koska olen ollut mukana, niin haluaisin tukea kuitenkin sitä, mitä Rova Ryylä tästä asiasta sanoi. Ja sitten vielä nämä tärkeät kohdat omalta kannaltani, joihin olen jo puuttunut. Tässä on aika yksityiskohdista kyse. Kolme viestiä tästä. Ensinnäkin koska viime kerralla ei, en saanut vastausta enkä tehnyt tarkistustakaan tästä esittelijän arvioaiheesta aiheesta pienet mikroyritykset. Artikla 30, 7 ja 38 erityissääntelyt suoritustasoilmoituksen altamiselle SMI-varapuheenjohtajana ja, ja, ja, ja ryhmäni puolesta haluan sanoa, että on tietenkin tärkeää, että mikroyrittäjiä eh, yrittäjille luodaan tiettyjä erikoissääntöjä, mutta Toisaalta pitää sanoa, että mikroyrityksenkin tarvitsevat selkeitä sääntöjä. Ja kun kyse on rakennustuotteista, niin on hyvin paljon hyvin pieniä yrityksiä, jotka tuottavat näitä rakennustuotteita ja sitten toiset pienyritykset sitten käyttävät näitä tuotteita. Ja turvallisuuskysymyksissä, Rova Gebhard, tietenkin pitää pystyä luottamaan siihen, että tuotteet ovat hyvin turvallisia. Ja senpä takia olisi hyvin tärkeää, että tässä ei tehdä tällaista tämmöistä yleispoikkeusta kaikille pienen, pienille yrityksille vaan niin kuin Rova Ryyli ja jotkut muut ovat ehdottaneet, tehtäisiin se eri tavalla, tai sitten tämmöinen varajärjestelmä neuvottelussa neuvoston kanssa, että voidaan varmistaa se, että saadaan takuut ja tietyt tutkimukset, jotka ovat vähemmän byrokraattisia, mutta tietenkin tuotteiden turvallisuus on yhtä tärkeä pienyritysten osalta kuin isojen, isompienkin. Ja Rova Stylerin kanta neuvoston, neuvoston kanssa. Ehkä sitä pitäisi hieman vielä viilata. Sitten tämä suoritustasoilmoitus 6.3c. Tarkistus 97. Niin kuin Rova Ryyle ja Schwab ovat jo sanoneet, niin olisi hyvin tärkeää, että tiettyjä suoritustasoja merkitään tuotteeseen, koska tuottajan pitää löytää jostain tieto, mitä hänen pitää ilmoittaa. Ja jos tällaista ei ole, niin sitten tämä saattaa johtaa myös kuluttajien osalta epä, ää, epävarmuuteen. Sitten tässä on uusi, uusi liite A näistä vaarallisista aineista kemikaaliasetuksen perusteella. Täällä on samat, sama luettelo kuin REACH-asetuksessa. Tämä on tarkistus 49, niin kuin Haava sanoi, että tämä saattaa nyt johtaa sitten siihen, että tässä on jotain kah, äh, tuplasäädöksiä, jos tässä direktiivissä otetaan sama luettelo kuin REACHissa, koska nämä vaaralliset alueet kuuluvat jo REACH-asetuksen piiriin ja ne sen mukaan tulee arvioida. Ja sen takia tämä uusi liite A minun mielestäni ei ole sopu, sopiva. Tämä on vain lisäbyrokratiaa ja tuplatyötä. Mutta kiitos tästä tämän, minun kuulemisestani. Uh, right. I think I don't see any other colleagues who want the floor. Uh, did you want to come back? You want to, Mr. Meyer? Yeah. Aivan lyhyesti vielä. Täällä puhuttiin usean kertaan direktiivistä, mutta tämä on asetus, jolla on tarkoitus yhdenmukaista asioita hyvin paljon. Tässä on siis ero. Ja toiseksi turvallisuus. Tässä sanotaan selvästi, että rakennukset pitää suunnitella niin, että ne eivät ole vaaraksi ihmisten terveydelle. Tämä on turvallisuuden asian ydin, johon täytyy kiinnittää huomiota. Ja silloin jokaisen yksittäisen tuotteenkin täytyy täyttää nämä kriteerit. Tätä ei mitenkään aseteta tässä kyseenalaiseksi. Mutta mitä tulee sitten työntekijöihin, jotka käsittelevät tiettyjä tuotteita, pitääkö tämä tässä mainita erikseen, niin siihen suhtaudun varsin skeptisesti. Tähän liittyy liittyisivät esimerkiksi työhansikkaat tai tällaiset, mutta tätä tulisi ehkä miettiä. Sitten internet. Se on tärkeää ja tuenkin sitä, mutta yksi asia on se, että etsitään tuotteita ammattimaisesti ennen kuin rakentaminen sinänsä alkaa. Ja toiseksi e, tuotteita tuo, toimitetaan suurrakennustyömaalle. Ja ihmiset etsivät vasta silloin tarvitsemansa tuotteet. Ja tähän tarvitaan oikeanlaiset merkinnät, joiden perusteella voi sitten tämä suoritustasoilmoitus. Tässä täytyy pohtia, voiko tuottaja itse päättää, mistä hän ilmoittaa. Jos esimerkiksi tuotetaan rikkoutumatonta lassia, silloin sen lämmönjohtavuus ei ole tässä tärkeää, vaan sen turvallisuus. Mutta tästäkin täytyy vielä keskustella. Okay. Now, um... Jos esittävästä tällaiselle sopii, pyydän nyt neuvostoa ja komissiota mahdollisesti kommentoimaan. Ja sitten pyydän teitä tiivistämään tämän ja keskustelemaan myös tästä aikataulusta lopullisessa muodossaan. Joten herra Jacques Fatessan puheenjohtajan valtion edustajan paikalla ja herra Leos Agiles Enterprise-pääosastosta. Ehkä ensin kuuntelemme neuvostoa ensin. Haluaisitteko kommentoida sitä, miten asiat näette, tai puhua ihan mistä muusta, jota pidät tärkeänä tässä yhteydessä? Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin muutkin puhujat, minä haluan myös korostaa, kuinka laadukasta työtä Rova Styler on tehnyt. Mutta on aika tutustun tähän hyvän tekstiin. Tämä asetus on sellainen, joka ensisijaisesti saattaa tuntua äärimmäisen tekniseltä, mutta ikävä kyllä, kun sitä lukee, huomaakin, että näin ei ole. Se on paljon enemmän kuin tällainen tekninen kysymys. Se on varsin taloudellinen ja poliittinen luonteelta. Ja tämän takia tässä asiakirjassa on varsin er- erilaisia aloja, niin kuin te ja muut täällä ovat korostaneet. Täällä puhutaan PK-yrityksistä ja toiminnasta niille ja suurista yrityksistä. Niin, kaikkiin tämä vaikuttaa eri tavalla ottaen huomioon yrityksen koko. Tähän liittyy myös turvallisuustekijät, jotka pitää ottaa huomioon. Mutta turvallisuuskysymykset puhtaasti, niin kuin jär- työn järjestämistasolla, hoidetaan muualla. Ja tämä kuuluu toisellisuusperiaatteen piiriinkin. Niin kuin te sanoitte, mikroyritykset, pienet yritykset, niin kuin eri puhujat ovat jo todenneet, ne ovat äärimmäisen tärkeitä tällä sektorilla. Ja näin ollen lisätoimenpiteet, joita voitaisiin toivoa, kuten tiedottaminen kaikista olennaista piirteistä, tämä pitää ottaa myös huomioon tässä ulottuvuudessa. Yritys, joka vie tuotteitaan kaikkialle Eurooppaan, ehkä silloin on hyvä, että alusta lähtien on ilmoittanut kaikki nämä olennaiset piirteet, jotka liittyvät tuoheisiin, mutta tällainen äärimmäisen pieni mikroyritys esimerkiksi, joka tekee ennen kaikkea työtä paikallisesti, paikalliselle paikallisella markkinoilla, miksi sen pitäisi ilmoittaa kaikki ne asiat, jotka liittyvät näihin standardeihin. Standardit on laadittu varsin laajasti, mutta mikroyritykset eivät välttämättä toimi näin laajalta pohjalta. Meidän rakennusalalla on valtavasti valmistajia, jotka ovat tällaisia pieniä yrityksiä tai mikroyrityksiä jopa, joten tämä on olennainen aspekti. Olen sitä mieltä, että eri tarkistuksissa jotkut, joitakin täytyy pitää sellaisena kuuluvat yleiselle tasolle, jotka koskevat suuria yrityksiä, toiset taas koskevat mikro- tai muita pienyrityksiä. Sitten lopulta, lopuksi, jotta en puhu liian pitkään, ajatellen näitä lukuisia tarkistuksia, joita on tehty ja ikävä kyllä tämäkin asia pitää ottaa tässä esille, nimittäin vaikuttava määrä tarkistuksia toisaalta osoittaa, kuinka tärkeänä imkovaliokunta rakennusalaa pitää ja kuinka tärkeää on suojella kuluttajia ja valmistajia, että tämä kaikki koskee, mutta ikävä kyllä, tämä kyllä aiheuttaa meille varsin suuria ongelmia, koska meillä on vain aikaa puolen välin joulukuuta mennä aikaa joulukuun puolen välin saakka ja meillä on varsin vähän työryhmän kokouksia 17 viikolla oli tarkoitus pitää ja nyt sitten nyt suunnitteilla on kokous ensi viikon alussa, 22. päivä suurin piirtein. Ja nyt huomioon, että kaikki nämä kokoukset pidetään ilman, että tarkistukset ovat lopullisessa muodossaan. Tämä on todellakin varsin hankala Tietysti ymmärrän, että teilläkin on tällaisia pakottavia rajoitteita, mutta haluan kuitenkin sanoa, että olisi hyvä, että saatte aikaan kompromissitarkistuksia, jotka kattavat useita tarkistuksia. Sen paremmin voimme sitä tehdä työtä näiden tarkistusten kohdalla. Mutta jos niitä on aivan valtaisa määrä, niin silloin meidän on kyllä pakko hoitaa asia paljon nopeammin. En nyt halua käyttää sanaa tai saisi aikana erittäin nopeasti. Joten teidän puoleltanne, jos vain suinkin mahdollista, niin teidän pitäisi välittää kompromissimuodossa tarkistukset, että voimme käydä kunnolla neuvotteluita sitten ähm, neuvottelumandaatit on jaettu. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä varsin rakentavasta vastauksestanne ja myös siitä, että otitte esille näitä ratkaisevia kysymyksiä, jotka liittyvät neuvostoon. Herra Leos Argilos. Äh, monsieur Président. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin tähän alkuun yrittää nyt varmistaa sen, että ymmärsinkö oikein rouva Ryyliä, puhuiko hän, hän sanoi, äh, äh, sanan komissio, olikohan valiokunnasta vai valiokuntaa vai komissiota nyt tässä kritisoimassa. Kumpaa tästä mahtoi olla kyse? I, I spoke about the commission. Minä puhuin komissiosta, koska niin olen sitä mieltä, että te poliittisesti keskustelette näistä tarkistuksista ja te jo vastasitte jollakin tavalla, mutta teknisesti ajatellen ei ole mitään mahdollista puhua poliittisesti tarkistuksista – Tämän pitäisi tapahtua vain edustajien, meppien kanssa. Thank, you very much. Uh, uh, to be, uh, no, I, I will continue in French. No niin, jatketaan ranskaksi. Niin, täytyy nyt rehellisesti sanoa, että minä en sitten oikein ymmärrä tätä, koska komissiohan on antanut useita tekstejä prosessin kuluessa. Viimeisimmät olivat kommentit neuvoston kantaan. Ja sitten hän teki, tai se teki muutetun asetuksen parlamentin ensimmäisen käsittelyn jälkeen. Ja nyt komissio on tehnyt minun käsittääkseni mitä pitääkin, eli ilmaissut oman kantansa sekä parlamentin että neuvoston teksteihin. Ja tältä pohjalta komissio on pitänyt kiinni tästä omasta kannastaan ja olen jo usean kertaan toistanut niiden tarkistusten osalta, joista nyt puhutaan, joista osa on nyt epävirallisesti tiedossa. Me olemme hyvin avoimia. Komissio on nyt kaikkensa tehnyt, jotta se voisi tuoda myönteistä ja konstruktiivista palautetta tähän työhön, jotta sitten me noudatamme prosessia meillä on vielä tarkistuksia, joiden osalta olemme avoimia, paitsi tietyt tekniset yksityiskohdat, joiden osalta olen samaa mieltä kuin te, te olette sanoneet, että tämä on poliittinen ehdotus tietenkin. Hyvin usein nämä lainsäädäntöehdotukset ovat poliittisia, mutta ehkä valitettavasti voidaan pitää sanoa, että se on hyvin tekninen tämä ehdotus. Täällä on valtavasti tekniikkaa, hyvin vaikeasti ymmärrettävissä. Ja me nyt yritämme auttaa niitä, jotka pyytävät meiltä sel- selvityksiä ja selostuksia näistä ehdotuksista. Esimerkiksi olemme sanoneetkin jo, että joissakin tarkistuksissa, jos näitä nyt on 183, josta me, jota me nyt olemme nähneet, niin siellä on hyvin paljon sellaista teknistä tarkistusta, joita valitettavasti emme voi hyväksyä, koska ne olisivat ristiriidassa muiden tarkastusten kanssa. Kuitenkin haluaisin mielelläni selvittää tätä, tätä asiaa Rova Ryllän kanssa, koska, koska me olemme pyrkineet tähänkin saakka tekemään parhaamme. Ja, ja haluan olla käytettävissänne ja, ja haluaisin jopa ymmärtää paremmin, mikä teidän kantanne on, jotta voisimme jollain tavalla vielä tämän prosessin kuluessa lähentää kantojamme. Ja tässä yhteydessä haluaisin vielä sisällön osalta muistuttaa Tämähän on sanottukin jo. Hermajer miten sanoi tässä äsken jo, että komission ehdotus perustuu sille ajatukselle, että tämä on sisämarkkinoita koskeva ehdotus. Luonnollisesti tähän liittyy myös turvallisuuskysymyksiä, jotka liittyvät, niin kuin herra Meijer sanoi, jotka liittyvät näihin rakennustyömaihin, ei niinkään tuotteisiin. Komissio on hyvin selkeästi sanonut oman ehdotuksensa yhteydessä, kun teimme tämmöisen selittävän muistion, että se, mitä liittyy turvallisuuteen, siis tuoteturvallisuuteen, niin on muita tapoja säädellä tilannetta lainsäädännön kannalta tehokkaammin kuin tämän asetuksen puitteissa, koska tämä asetus nimenomaan kohdistuu sisämarkkinoihin. Ja tämä on komission päälinja, peruslinja. Tässä mitä halusin sanoa, mutta haluan vain toistaa, että jos jo rouva Ryylellä on muutama minuutti aikaa tässä vaikka kokouksen lopuksi tai tuolla salin ulkopuolella, niin mielelläni keskustelisin teidän kanssanne kahden kesken. Kiitos. Well, I don't want to, um, halua nyt keskustella tässä yhteydessä menettelytavoista. Rova Ryylän kommentit liittyvät mielestäni siihen, miten esittelijät hoitavat asiat teknisten asioiden yhteydessä, mutta kommunistisesti aina voi kertoa vapaasti, on hyväksyvät tarkistukset vaiko ei, mutta loppujen lopuksi neuvosto ja parlamentti tässä päätöksen tekee, joten niin kuin puheenjohtajan valtion edustaja selvästi tässä totesi, vaikka tämä näyttää varsin tekniseltä asetukselta, niin tähän liittyy paljon poliittista väritystä myös. Ja jakolina näiden kahden asian välillä on vaikea vetää, mutta minä puolustaisin tässä esittelijää siinä, että hän haluaa edetä asiassa, koska usein on varsin vaikea kokemukseni mukaan saada kaikki mepit oikeaan paikkaan oikeaan aikaan ja on. Se, joskus voidaan edetä huomattavasti teknisessäkin kysymyksessä, mutta sitten eh, mepit lopuksi, heillä on viimeinen sana. Rova Ryyli, jos haluatte ottaa tämän menettelytapakysymyksen esille, niin tehdään sitten koordinaattoreissa. Voimme keskustella siitä silloin, jos te tätä. Mutta sitten kun tämä asia on loppuun viety menestyksekkäästi ja tutkimme, miten tämä toimii, niin ehkä se auttaa meitä jatkossa, kun käsittelemme tällaisia vastaavia teknisiä kysymyksiä. Sitten puheenvuoro uudestaan esittelijälle mielestäni meidän täytyy keskustella todellakin tästä aikataulusta Rova koska minun saamieni tietojen mukaan, jos te ehdotatte, että me lykkäämme äänestystä tältä päivältä, niin aikaisin päivämäärä äänestämisessä tarkoittaa sitä, että pidetään erityiskokous, ylimääräinen kokous Strasbourgissa, josta koordinaattorit eivät ole vielä päättäneet. Te voitte kyllä sitä ehdottaa siitä, mutta emme voi sitä tänään päättää. Tämä tapahtuisi 22. päivä marraskuuta. Sitten voisimme äänestää seuraavalla viimeisellä valiokuntaviikolla ennen joululomaa koska sen jälkeen on vain yksi valiokuntaviikko jäljellä. Joten nyt annan teille puheenvuoron ja voitte viedä loppuun tämän keskustelun ja kerrotte, mitä näitä tästä eteenpäin. Kiitos ja kiitos vielä tästä aikataulu aikataulukeskustelun mahdollisuudesta. Jos koordinaattorit nyt voisivat äänestää 22. marraskuuta, koska sitten sen jälkeen neuvosto ehkä haluaa kommentoida sitä. Ja jos se menee vielä tämän 22. päivän jälkeen, niin sitten neuvotteluja ei Belgian puheenjohtajakaudella ehditä jatkaa. Jos kollegat ovat sitä mieltä, että 22. marraskuuta tämä ei ole mahdollista, ymmärrän hyvin. Mutta minun preferenssini olisi kyllä äänestää tästä 22. marraskuuta. Kollegat ovat tuoneet selkeästi esille, kuinka vaikea kysymys tässä on käsillä. Ja tässä on kysy hyvin erilaisista yrityksistä ja nämä haasteet edessämme eh, ovat valtavat, mutta siitä huolimatta me emme saisi viivyttää keskusteluja ja senpä takia tosiaan 22. päivä olisi paras järjestää äänestys. Molemmat, monet ovat kysyneet tästä mietinnöstä kysymyksiä mutta kun kyse on vaarallisista aineista, niin tämä itse asiassa oli parlamentin kanta ensimmäisessä käsittelyssä, ja me tämän vain sitten otimme sen perusteella mukaan. Eli tämä ei ole mitenkään ihan tyhjästä nyhjästy tämä liitteen lisääminen Äh, Rova Weisberger puhui omasta äh, tarkistuksestaan. 27.10. järjestettiin kokous, jossa äh, tarkistusta 97 katsettiin ja keskusteltiin kompromisseista. Kompromissi kolmesta voimme keskustella vielä ehkä, vaikka emme ole vielä näitä kompromissitarkistuksia saaneet päätökseen. Huomenna meillä on keskustelua varjoesittelijöiden kanssa, jolloin saamme selville, että mistä ollaan yhtä mieltä, missä on selkeästi vielä eroja ja mistä kysymyksistä on mahdollista löytää kompromisseja ennen tuota 22. päivä tapahtuvaa äänestystä. Tiedän, että mikroyritysten osalta, artikla 37 osalta on paljon intressiä ja, ja tämä perustuu siihen, että on pieniä ja isoja yrityksiä vastakkain. Erä Mayerkin on ajatellut tämmöistä hyvin käsityöläisperusteista yritystä, hyvin te, tämmöisiä niche-aloja. Ja tällaisia on paljon, mutta meidän täytyy tietenkin tämmöinen kysymys ratkaista. Ja kyllä varmasti pystymme asiassa etenemään. Huominen kokous tulee olemaan hyvin tärkeä. Ja Rova Ryyle, 20 30.70. ei tehty mitään poliittisia päätöksiä teknisessä kokouksessa. Se ei ollut suinkaan politiikasta äh, keskusteleva kokous, vaan varjoesittelijöiden kanssa äh, kokoustaessa me teemme enemmänkin näitä poliittisia päätöksiä ja sen takia huomenenkin kokous on hyvin tärkeä, kun pyrimme etsimään näitä kompromisseja. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos varjoesittelijöille ja ja toivon, että 22. päivä marraskuuta saadaan Strasbourgissa aiheesta äänestys. Kiitos. Very much indeed, Mr. Styler. I think... Uh, Kiitoksia kovasti, Robert Styler. Niin, kun ajatellaan 22. marraskuuta, minun täytyy vain saada koordinaattoreilta tähän virallinen suostumus ja lähetämisten tiedotteen asiasta, mutta me olemmekin jo tarkistaneet, että voitaisiin saada tämä sali kello 7.22. marraskuuta äänestystä varten. En näe kenenkään koordinaattorin tätä vastustavan, joten voidaan olettaa, että näin ehkä tulee käymään, mutta meidän pitää käydä tämä muodollinen prosessi läpi ensin. Joten kiitoksia kovasti esittelijälle, varjoesittelijöille ja puheenjohtajavaltiolle ja komissiolle. Ja haluan vielä vakuuttaa teille, että emme pyri tätä mitenkään pitkittämään, mutta kun ajatellaan, kuinka sota mielenkiintoa tämä asia on herättänyt, niin, ja sehän on hyvä, niin meidän pitää todellakin asianmukaisella tavalla tarkastella kaikkia tarkistuksia. Kiitän Rova Stalleria avoimesta tarmokkaasta työstä. Sitten äänestykseen. Meillä on vain yksi äänestys tänään. Tiedän, että Rova Weisgerber on täällä paikalla, jos hän kuuntelee minua. Kun te olitte poissa, Rova Weisgerber, aikaisemmin tässä selitin, minkä takia teidän asianne ei, ei ole esitetty tänään. Oletteko itse kommentoida mahdollisesti briefly. Lyhyesti vain. Aivan lyhyesti puheenjohtaja. Täällä todennäköisesti jo kerrottiin, että neuvosto ei ole äänestänyt vielä tästä ja odotamme tältä tulosta, mutta nyt haluaisin sanoa, että kiitän kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat tukeneet parlamentin kantaa ja näin voimme sitten ensimmäisessä käsittelyssä päästä kohti byrokratian purkua, mutta tässä vaiheessa todella kiitos varjoesittelijöille. Tämä tulee äänestyksen marraskuussa ja täysistuntoon joulukuussa. Let's move then to the vote on... Kiitoksia. Sitten herra Juvanin mietintöön ehdotan, että kun teillä on kerran äänestyskortit, niin voisimme tarkistaa, toimivatko ne tässä alkuun niin kuin myös on tapana tehdä Joten voisiko EPP nyt äänestää ensin? Kaikki EPP-läiset äänestämään. 31 paikalla, mutta vain 11 äänestää. Tai 13 siis huoneessa. 13. Hyvä. Sitten SD-ryhmä äänestää nyt. puolesta vastaan ihan niin kuin tykkäätte, vain kuusi tähän mennessä, mutta kun täällä on enemmän SD-ryhmäläisiä? Onko täällä äänestyskortit mukana kaikilla? Kymmenen. Teitä ilmeisesti on. Nyt yhdeksän, mutta ai täällä ei laite toimi. Mutta sitten istun paikkaa. Täällä me olemme puheenjohtajistosta avustamme teitä. Kuitenkin tietojen mukaan teitä on kymmenen, mutta näemme vain yhdeksän. No, sitten liberaaleja ilmeisesti neljä, neljä vihreää. Ja sitten pari vuosta, ja yksi riippumaton. Hyvä. No niin, sitten äänestämään. Muuten meillä on täällä vierailijoita paikalla äänestyksen aikana. Yleensä eivät ole täällä, joten toivottavasti nautitte tästä lyhyestä ajasta kanssamme. The voting list, actually, uh, right, okay. Very good. Herra Juvan, haluatteko te sanoa jotakin ennen kuin olemme äänestää teidän mietinnöstänne? Merci, monsieur le président. Eh bien, écoutez... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain haluaisin tämän mietinnön kautta löytää hyvän tasapainon toisaalta eurooppalaisen vahvan mainontasektorin välillä ja toisaalta sellaisen alan, joka kuitenkin kunnioittaa kuluttajien oikeuksia. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka auttoivat minua ja meillä on paljon kompromissitarkistuksia tämä on hyvin tärkeä aihe, josta eh, varmasti äänestyksissäkin tulee näkymään nämä, eh, nämä jakolinjat, varmasti poliittiset, poliittiset, mutta tämä aihe on hyvin rikas ja, ja se on ollut hyvin mielenkiintoinen tehdä. Thank you, Mr. Chauvin. Um... Kiitoksia, herra Chauvin. Chauvin. Nyt sitten tarkistan vielä sosialistien määrän. Pyydän vielä SD-ryhmää äänestämään mahdollisimman ripeästi, jos vain mahdollista. We some have nine. Electronic. Oh, no, it's ten, finally. Right, ten, finally. Good. We have a... No, nyt on kymmenen, selvä. Hyvä. Äänestys päättyy tässä. Kiitos. No välttämättä emme tarvitse äh, laittaa tänne niin lopuksi, mutta kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 34 Turuselta puolesta. Anteeksi, 37 puheenjohtaja. Poisto herrasvuorilta puolesta vastaan hylätty 38 sydäniltä puolesta vastaan hyväksytty. seuraava vedetty pois. Kompromissi kaksi. Puolesta. Vastaan. Tarki. <laughs> Hyväksytty. Sitten 3, 43 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty 44 puolesta Täytyy ilmeisesti tarkistaa koneellisesti tämä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 2021 tuloksella. Sitten 35, kohdasta 4. 45 Ivanovalta puolesta vastaan hyväksytty kohta 5, 47 tarkistus puolesta vastaan hyväksytty tarkistus 48 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 49 puolesta vastaan hyväksytty. 50 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Sitten mennäänkin 55 Dionilta koneäänestyksenä. 55 äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty 18-15 tuloksella. Sitten kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 59 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa koneellisesti. 59 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 24.8 tuloksella. Sitten 60 puolesta. Tämäkin koneellisesti koneäänestyksenä. 59 was adopted, sorry. Yeah. 59 meni läpi. Anteeksi. Siinä tapauksessa täytyykin mennä naisten asianvaliokunnan 14 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten toinen osa tarkistuksesta naisten valiokunnasta. Näette sen tässä mukana osa kaksi, kohta kohta äänestys puolesta. Ehkä otamme tämänkin koneäänestyksenä. M1, osa 2. Äänestys alkaa. Päättyy. hylätty 15-18 tuloksella. Sitten kolmonen näistä valiokunnasta puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. 66 seuraavaksi koneäänestyksen tämäkin. 66 Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tuloksella 16, 15, 20. Nyt sitten kompromissiin kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 70 tarkistukseen puolesta vastaan. Meidän ehkä on parempi tarkistaa tämä tulos. 70 koneäänestyksen kun äänestys alkaa. The vote is closed. Päättyy. Hylätty todellakin 8.25 tuloksella. Sitten kompromissi 7. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 tarkistus Koneäänestys alkaa. 73. Päättyy. Hylätty. 14.17. Tulos. Kaksi tyhjää. Sitten 74 puolesta vastaan hylätty. 75 on kuusi samanlaisia yhdessä puolesta vastaan Hyväksytty molemmat siis 77 puolesta vastaan. Hyväksytty 78 De, Jong, De Jongilta puolesta vastaan. Hyväksytty. No voin tarkistaa tämän tuloksen. Hiukan epävarma tulos. Joten 78 lisäyksenä äänestys alkaa. päättyy ja hyväksytty 21 kautta 12 tulos. Kohta 15. 79 puolesta vastaan hylätty ja 80 puolesta. Täytyy ottaa koneellisesti ilmeisesti. Äänestys alkaa 80 motilta. Päättyy hylätty 15.18 tuloksella. Turuselta 81 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten 82 tarkistus seuraavaksi puolesta Tämäkin muuten kone koneäänestyksenä. 82 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 21.10. Kompromissi 9 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja sitten kahdesta kahdeksan, se on lähty pois. Sitten kompromissi 11 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty myös. Ja sitten 92 puolesta vastaan hyväksytty 93 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. 94 Muistelutokaan 13 kompromissi puolesta vastaan. Hyväksy. Kompromissi 14 puolesta niin tämä täytyy ottaa koneesti. Kompromissi 14, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten siirrytäänkin äänestämään näistä kompromissin sisältämistä asioista ensinnäkin. 96, 7 ja 8 lisää poistoja puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 99, 100, 101, 102, 103, 4, kaikki rautat. Sitten 105. Eikö näin esittele? Hyvä. 105. Rova Esajalta puolesta vastaan hylätty. 106 puolesta vastaan hyväksytty. 107 ja 8 identtisiä puolesta vastaan hylätty. sitten kaikki seuraavat kuuluvat tähän kompromissiin, joten siirrytään kompromissin 15. Kohta 17 puolesta vastaan. Ja sitten 115 tarkistukseen motilta puolesta vastaan. Hylätty. 116 De Jongilta kohta äänestys. EDP pyytänyt tätä ja näette tämän hyvin tässä etuslistassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Ensimmäinen osa on hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa koneäänestyksenä toinen osa. Päättyy. Hylätty 14.19 tuloksella. Sitten kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty ja 118 tarkistuksen puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 119 puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Ja 120. Ai se raukeakin, selvä. Sitten 123 Rosforilta. Onko näin? Ai anteeksi, FEM 4 tulee ensin. Siis naisten valiokunnan neljä. Toinen ja kolmas osa Mm, kovin kiitos tästä, kiitos tästä avusta puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten 123 puolesta vastaan hyväksytty. Ja 124 puolesta. Niin tämä ehkä on parempi ottaa koneellisesti. 124 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18.14 tuloksella. 125 puolesta vastaan. Hyväksytty. 126 tarkistus puolesta. Sorry. I'm very sorry, Mrs. Papadopoulou tietenkin rouva eikä herra, niin kuin puheenjohtaja sanoi, että se alkaa koneellisesti 126 rouva Papadopululta. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Tulos 11 puolesta, 21 vastaan kompromissi. 17 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt niinpä 130 siirrytään puolesta. Tämä ehkä koneellisesti on parempi ottaa. Siis äänestys alkaa 130. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21.11 tuloksella. 130 raukeaa, 132 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten näistä on valiokunnasta kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Sitten kymppi on valiokunnasta puolesta vastaan hyvä, hylätty. on valiokunnasta 11 puolesta vastaan hyväksytty. Ja 12 puolesta vastaan hyväksytty. Natsanavalkoista yksi, ensimmäinen osa. Voin nämä sanoa, kun tähän on merkitty puolesta vastaan myös hyväksytty. Sitten kaksi puolesta. Meidän on ehkä parempi äänestää koneellisesti. Naisten asian valikunnasta kaksi. naisten asian valikunnan kakkosalksuksesta. Äänestys päättyy hylätty 12.19 tuloksella. FEM 4, ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty 13.19 tuloksella. näissä on sen valiokunta numero 5 puolesta niin tämäkin on parempi ottaa koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Numero viisi. Äänestys alkaa siis. Päättyy. Hylätty. 12.19. Sitten kuusi. Äänestys alkaa. Koneäänestyksenä. Päättyy. Hylätty. Kahde, anteeksi, hyväksytty 18.14 tuloksella. Sitten seitsemän siellä valiokunnasta taas koneäänestyksen aika alkaa. Päättyy. 14.19. Tulos hylätty. Sitten yhdeksän. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 321. Ja 13. valiokunnasta äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 221. Sitten kompromissiin 18 puolesta. Niin tämäkin kyllä otetaan koneellisesti. Äänestys alkaa kompromissista 18. Päättyy. 21.12. Sitten siirrytään tarkistukseen 6. Puolesta, niin tämäkin muuten kunnallisesti sitten äänestys alkaa, tarkistus 6. Äänestys päättyy hyväksytty 1912. 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18.12. Sitten seitsemän tarkistus, poisto puolesta niin tämäkin on paras ottaa kunnollisesti. Seitsemän äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 10-23 tuloksella. Sitten kahdeksan McClarkinilta kohta kohdalta äänestys. EPP on tätä pyytänyt. Ensimmäinen osa. Kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Ja kompromissi 19 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistukseen 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 12.21. Tarkistus 12. Rova Ivanova. Almost identical niin voi vetää tämän pois, koska se on lähes identtinen seuraavan kanssa. Onneksi anyone else needs to pick it up. Niin, ilmeisesti kukaan ei vastusta. Sitten siirrytään 13. Se on täällä lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan hyväksytty. 16 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 20 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 25 De Jongilta kohta kohdalta äänestystä on pyydetty, joten ensinnä kohta yksi puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa. Mm, varmaan hyvä tarkistaa tämä koneellisesti, joten kakkososa Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 18.15 tuloksella. 26 tarkistus. ensimmäinenkin kohta kohdalta tässäkin. Joten ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa koneellisesti toista osasta. hyväksytty. Hyväksytty 18.15 tuloksella. Sitten 27 tarkistus. Äänestys alkaa 27. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18.15 ja 28. Äänestys alkaa koneellisesti. 18.15. Äänestys päättyy. Myös hyväksytty samalla tuloksella 1815. Joten äänestämme koko lausunnosta koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy hyväksytty 30 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Kiitoksia kovasti herra Syvän. Kiitoksia teidän tekemästänne työstä tässä asiassa. Ja kiitoksia myös kollegoille. Sitten saatte parisen minuuttia aikaa, että voidaan tyhjentää hiukan huonetta ja sitten saa herra Dejon puheenvuoron. Pyytän, pyydän teitä poistumaan ripeästi ja hiljaa, että voimme jatkaa kokousta. Uh, so can we please, um... Niin voitaisiinko nyt sitten jatkaa käytävä keskustelua tuolla salin ulkopuolella niin, että voimme antaa puheenvuoron seuraavan uh, asian esittelijälle. Uh, so, um, the next item... Seuraava asia esityslistalla on ensimmäinen keskustelu mietinnöstä tästä valiokunnasta työllisyysvaliokunnalle, jossa Women Rights on pääesittelijä ja parlamentin vastaus äh, komission vihreään kirjaan nimeltään riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen. Esittelijämme on Dennis de Jong. Täällä ei monta varjoesittelijä ole paikalla. Herra Ankala oli täällä, mutta hän taisi lähteä. Herra Kreut Herra Kreutzmann on nyt meidän miehemme. Hän jo on montaa kollegaa tässä edustamassa tänään. Herra Boy, Boy, hän jo esiirte. Ja onko täällä muita varjoja vielä paikalla? Onko vihreistä kukaan täällä? Kuka edustaa vihreitä? No ehkä minä nyt sitten olen varjona herra de Jongel, mutta kuuntelen ensin mitä hän sanoi sanoa, koska minun täytyy itse lähteä viideltä parlamenttien väliseen kokoukseen tästä talouskriisistä. Varmasti monet teistäkin joutuvat sinne menemään. Joten mielelläni annan nyt sitten puheenvuoron keskustelun avaamiseksi tärkeästä aiheesta. Ja tämän valiokunnan, kan, val, valiokunnan kannan esittämiseksi. Dank u wel, voorzitter. Uh, vandaag is het voor mij vooral een kwestie van... Kiitos, puheenjohtaja. haluan kuunnella sitä, minkälaisia ajatuksia tämä asia nyt herättää. 30. marraskuuta käsittelemme vielä tästä lausunnosta ja 16. joulukuuta asti voi jättää tarkistuksia. Ja valiokunta äänestää tästä tammikuussa, työllisyysvaliokunta helmikuussa ja Samoin täysistuntokäsittely on helmikuussa. Olen puhunut esittelijä Riaumen Räätenin kanssa ja hän haluaa, että me laadimme lausunnon, jossa käsitellään tämän aiheen sisämarkkinanäkemyksiä. Ja sisämarkkinoiden osalta siis asiat kiinnostavat meitä ja samoin äh, eläkkeiden siirrettävyys. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys. Eli meillä on ensimmäinen pilari, jossa siirrettävyyttä säännellään, mutta sitten toinen pilari, siinä ongelma on vielä auki. Vuoden 2007 lokakuussa komissio laati uuden ehdotuksen tästä aiheesta, kuten tiedämme. Ja sitten tätä on käsitelty neuvostossa, mutta siirrettävyyteen ja toiseen pilariin liittyy hyvin paljon ongelmia, esimerkiksi verotuksellisia ongelmia ja eläkemaksuihin liittyviä ongelmia jäsenvaltiot suhteessa muihin menettävät verotuloja. Ja kun lasketaan siirrettäviä oikeuksia, tässä täytyy ottaa huomioon tietyt solidaarisuuskriteerit, samoin maksuihin ja etuihin liittyviä ongelmia on edelleen. Eli sisämarkkinoita koskevia ongelmia on vielä useita jos työntekijä siirtyy maasta toiseen. Eläkkeiden siirrettävyyttä ei ole, joten tilanne on vaikea. Nyt meidän tulisi kehottaa komissiota tekemään uusi konkreettinen ehdotus, jossa ongelmia määriteltäisiin selkeästi ja samoin saataisiin jotakin ratkaisuehdotuksia. Toiseksi tässä toimitaan tavalla kahdella tasolla. Meidän tulisi hyvin pian saada tietoa siitä, missä maissa ongelmia on. Tietyissä maissa ongelmia on enemmän. Toivottavasti ratkaisu kuitenkin löydetään. Komission ratkaisu Euroopan tasolle on mielestäni liian byrokraattinen – enkä itse puolla tällaista järjestelmää. Ja toiseksi sisämarkkinat ja palvelut. Komissio painottaa tässä kolmatta pilaria ja yksityisiä eläkerahastoja. Eli meillä on edelleen rajat ylittävissä kysymyksissä ongelmia – lainsäädäntö eri jäsenvaltioissa on edelleen hyvin erilaista, joten tässäkin täytyy katsoa, miten tilanteeseen voidaan puuttua. Meillä on ongelmia, en, enkä usko, että tässä ratkaisu on tulossa kovinkaan pikaisesti. Ja vielä lopuksi puheenjohtaja, kaikkein globaalein näkökohta – Meidän tulisi saada tietää, ovatko järjestelmät jäsenvaltioissa todella riittäviä ja kestäviä ja turvattuja. Näistä käydään keskustelua Ja ehkä tietyissä jäsenvaltioissa on tiettyjä ongelmia, koska ne tarvitsevat pääomaa katteita. Eli investointeihin voi liittyä ongelmia. Joka tapauksessa komission tulisi järjestää keskustelu siitä, Ovatko nämä eläkejärjestelmät kestäviä? Ratkaisuja on useita ja voisimmekin ehkä tuoda ne kaikki esiin, mutta en tiedä kuinka pitkälle meidän tulisi mennä. Ennen kaikkea täytyy huolehtia siitä, että eläkkeiden maksuihin on kylliksi määrärahoja, jotta voidaan vastata väestön ikääntymiseen. Ja toiseksi meillä on vakaus- ja kasvusopimus. Ja Ruotsi on tehnyt esimerkiksi Van Rompuyn liittyen ratkaisun, mutta vakaus- ja kasvusopimuskysymystäkään ei ole vielä ratkaistu. Joten tarvitaan lisäponnisteluja. Samoin naisen asema täytyy ottaa huomioon naisten tilannetta eläkejärjestelmissä täytyy parantaa. Sitten elinikäinen oppiminen, sitä tarvitaan, jotta väestö pysyy pidempään aktiivisena. Useissa jäsenvaltioissa on nähty mielenosoituksia sosiaalikysymyksiin liittyen esimerkiksi Ranskassa ja Kreikassa. Jos eläkkeitä lähdetään leikkaamaan, niin joissain jäsenvaltioissa tulee olemaan hyvin hankalaa päästä EU 2020 strategian tavoitteisiin, joten emme tällaista suosittele. Ja lopuksi Joitakin kysymyksiä voitaisiin jättää ratkaistaviksi kolmanteen pilariin, mutta tähän liittyy ongelmia, koska on työntekijöitä, jotka eivät voi maksaa tällaisia yksityisiä eläkkeitä. Meillä on siis hyvin paljon erilaisia asioita, joita tässä täytyy ottaa huomioon – IMKO-valiokunta jatkaa keskusteluja ja samoin työllisyysvaliokunta. Ja vielä lopuksi eräs tärkeä asia. eläkejärjestelmien vakavaraisuus. Ja meillä on Solvit Solvit 2, jolla luodaan tähän liittyvä rakenne. Ja komissio tekee tähän liittyen erillisiä ehdotuksia. En tiedä, voimmeko ottaa tähän kantaa tässä lausunnossamme. Thank you very much for a very useful overview. Kiitos tästä hyvästä yleiskuvasta. Tänään meidän varmasti tulee keskittyä siihen, mistä löydämme lisäarvoa oman mietintömme, koska pitkää lausuntomme, koska te ette kovin pitkään saa, pitkää lausuntoa saa tehdä. Tietenkin me voimme lisätä tar- tarkistuksiamme, mutta lausunnot ovat hyvin tärkeitä siltä osin, että tuoda oman asiantuntijoidemme tähän mukaan. Rova Gebhardt ja Engel, jotka ovat täällä STn ja EPPn varjoina. Gebhardt Essen S, ja puolesta ja herra Kreutzmann puhuu vai Rova Ryyli, onko teillä nyt sitten vihreiden puolesta puheenvuoro vai mitä? Ja, ja minä sitten puhun ryhmäni, oman ryhmäni puolesta. Ihan lyhyt puheenvuorokierros tässä vaiheessa. Herra Engel. Merci, monsieur le président. Euh, je crois qu'il y a... Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi asiaa on tässä äärimmäisen tärkeää. Tässä on teidän kanssanne samaa mieltä. Vaikka haluaisikin kovastikin mennä käsittelemään näitä tätä vakavaraisuutta näissä järjestelmissä. Se on kuitenkin vain mielipide. Pitäisi keskittyä ehkä olennaiseen meidän kannaltamme katsottuna tässä valiokunnassa. Vain parista asiasta. Ensinnä Luonnollisesti eläkkeet eivät kuulu EUn toimivaltaan. Ja koska näin on, pitää pitää mielessä ja muistaa, että ei vain tämä valiokunta, mutta koko parlamentti, jos haluamme antaa lisää asialle, niin se ei todennäköisesti toteudu sitä kautta, että yksityiskohtaisesti käsitellään suuria ongelmia, joita voidaan ottaa esille pilari pilarilta eläkejärjestelmässä, vaan että parlamentin pikemminkin pitäisi omaksua tällainen kurinalainen lähestymistapa tehdä ehdotuksia ja toteamuksia joistakin asioista, joita meidän pitää pohtia eurooppalaisten edustajina. Ensimmäinen asia, joka on tällainen ja joka tulee esille kautta mantereen, on se, miten rahoitetaan eläkkeet. Tämä on reaali ongelma. Se ei ole välttämättä nyt hetkinen kysymys, mutta se uhkaa meitä kyllä kaikkia. Se tulee uhkaamaan julkista talouttamme. Ja tähän liittyy myös vakaus- ja kasvusopimus tavallaan. Sitten toinen asia, julkisen talouden kestävyys Euroopassa. Tämä on tavallaan osa tätä suurta problematiikkaa. Pyritään saamaan julkinen talous hallintakelpoiksi. Olemme kuitenkin nyt tästä kaukana, kun ajatellaan velkaantuneisuutta suurimmassa osassa jäsenvaltioissa. Toinen asia, julkisen talouden lisäksi mielestäni tässä on kyseessä lähes filosofinen ongelma tai kysymys loppujen lopuksi. Eh, eläkevakuutus oli todellakin vakuutus. Se kattoi siis riskin. Se, että jollakin oli epäonni tulla niin vanhaksi, ettei enää voinut tehdä työtä. No, tästä riskistähän on tullut aivan normaalia. Se on absoluuttinen fakta ja tämä tilastollisesti kattaa 20, 25, jopa 30 vuotta eläkeikä riippuen valtiosta. Tämä koskee lähes kaikkia eurooppalaisia. 25 vuotta sitten suurin piirtein, ainakin tilastollisesti, tilanne oli aivan eri. Tai tilanne on aivan eri kuin silloin, kun tämä järjestelmä kehitettiin. tämän pitää pitää mielessä. Ja näemme tämän tällaisen saavutettuna etuna oikeutena, niin kuin ranskaksikin sanotaan, ja monilla muilla kielillä saavutettuna etuna. Ja halutaan hyötyä sitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, niin kuin ranskalainen keskustelu tällä hetkellä hyvin osoittaa. Tämä on oikeastaan taakka tietysti kaikille nuoremmille yhteiskunnassa. Ja pitää tarttua tähän ongelmaan, joka koostuu siitä, että yhä suurempi määrä jokaisen kansalaisen elämästä käytetään muualla kuin työelämässä on yhä pidempiä koulutusjaksoja, sitten työelämä lyhenee vain ja eläkeikä pitkittyy. Tämä ei enää ole balanssissa. Ja parlamentin ja tämän valiokunnan pitäisi todellakin ottaa kantaa tähän ja pitäisi ohittaa tällainen pilarien välinen keskustelu, joka on hiukan tässä steriiliä keskustelua. Meillä ei kunnollista toimivaltuutta ole, ainakaan lainsäädäntövaltuutta ole tässä asiassa. Kiitoksia. Kiitos, niin minäkin haluaisin pyytää anteeksi Varjoni puolesta, joka ei valitettavasti päässyt tähän. Hän on Pariisissa tärkeässä kokouksessa. Minä yritän nyt kuitenkin häntä arvokkaasti täällä edustaa. Herra de Jong heitti ilman pari kysymystä, että mistä meidän nyt täällä kes- pitäisi IMCO-valiokuntana keskustella. No, tämä on kai nyt sitten se kaikista vaikein kysymys, johon vastausta on vaikea löytää tai oikeastaan sellaiset kysymykset, jotka liittyvät vakuutuksiin ja eläkkeisiin. Kyllähän ne kaikki tietenkin liittyvät sisämarkkinoihin ja, ja kuluttajan suojaan. Ja, ja tämä tosiaan koskee niin kuluttajien elämää van, silloin, kun he vanhenevat. Eli siinä mielessä tämä tosiaan kuuluisi me, myös meidän toimivaltaamme. Mutta mistä tässä nyt on kyse? <clears throat> No, ensinnäkin eläkkeistä, miten ne jäsenvaltioissa järjestellään, sehän kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Sen suhteen emme voi tehdä mitään. Meillä ei ole toimivaltaa tämän suhteen. Kuitenkin on enenevässä määrin ihmisiä, jotka Euroopassa liikkuvat maasta toiseen. Ja silloin herää kysymys, miten sitten eläkevaatimukset ja, ja työeläkejärjestelyt järjestetään nykyyhteiskunnassa ja miten sitten ihmiset, jotka ovat saaneet eläkeoikeuksia eri maista, saavat ne täysimääräisesti hyväkseen. Tämä liittyy esimerkiksi myös lesken eläkkeisiin ja monet kysyvät esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa he menevät naimisiin ulkomaalaisen kanssa ja menettävät eläkeoikeutensa omassa maassaan. Tällaisia kysymyksiä tosiaan tulee esille ja me voisimme tällaisia käsitellä. Miten voimme vahvistaa sen, että nämä asiat järjestetään? Mutta kun katson nyt komission vihreätä kirjaa, niin ei tällaisia kysymyksiä siellä ollenkaan käsitellä, vaan vihreässä kirjassa tuodaan esille tämmöisiä ideologisia kysymyksiä vähän siihen suuntaan, että niin kun on nyt sitten tällainen väestökehitys ja, ja, ja, ja muuttoliikettä ja, ja sitten pyydetään ihmisiä tekemään pidempään työtä, jotta yleensäkään eläkkeitä pystytään maksamaan. Tämä nyt on ihan väärä lähestymistapa, liian kapea, eikä siihen tällaiselta tällaiselta kannalta voi vastata. Ensinnäkin työmarkkinat ovat muuttuneet, kun katsotaan, milloin ihmiset sitten siirtyvät pois työelämästä nykypäivänä jo, jo alle 60 -vuotisinä. Nyt puhutaan 67-vuotiaista, 70-vuotiaista, niin kuin tässä vihreässä kirjassa eläkeikänä, niin, jotta pystyttäisiin eläkkeet kustantamaan, niin eihän tämä ole mikään todellinen vastaus. Meidän pitää katsoa, mitä järjestelmiä pitää muuttaa, miten rahoitusjärjestelmiä pitää muuttaa esimerkiksi verotuloin ja muuta. Tällaisia kysymyksiä meidän tulisi tässä yhteydessä käsitellä. Miten me voimme var, varmistaa sen, että, että tämä muuttunut ympäristömme, jossa ihmiset elävät pidempään ja, ei aina voida pelkästään katsoa eläkkeelle siirtymisikää tai eläkkeelle jäämisikää ja sitten kohta vaaditaan, että ihmiset pysyvät työelämässä 80 saakka, jotta heidän eläkkeensä pystytään kustantamaan. me, me, meidän pitää löytää näitä vastauksia, jotka ovat järkeviä ja jotka vastaavat nykyistä realiteettia, eivätkä ole tämmöisiä teoreettisia ideologisia kuvitelmia. No sitten toisaalla meidän pitää keskustella myös siitä, mihin minä sen nyt kirjoitinkaan. Mm, missä se nyt olikaan? Niin, että meidän pitää nyt myös miettiä sitä, miten nykyisessä työelämässä järjestetään jäsenvaltioiden rahoitusmahdollisuudet. Minä nyt tunnen Saksan järjestelmän paremmin kuin muutkaan. Ehkä meidän Saksan järjestelmämme on aika ainutlaatuinen, mutta silti eläkekassat, sellaiset, jotka ovat vapaissa ammateissa, yksityisyrittäjiä, eikä ole mitään varantoja muodostunut. Ja kun näen, että valtio virkamiesten eläkkeitäkään varten ei kasvata varantoja, niin ehkä rahoituskysymy, rahoitusalalla pitäisi vielä vastata uusiin kysymyksiin ennen kuin nyt mennään vaatimaan työntekijöiltä venymistä. Ja Euroopan tasolla varmasti voidaan myös esittää se kysymys, miten voidaan jäsenvaltioita kannustaa muuttamaan rahoitusjärjestelyjään niin, että ne eivät tapahdu työntekijöiden kustannuksella. Ja se, mitä komissio tässä nyt kuvaa, ei riitä, vaan pitää katsoa, miten koko yle yhteiskunta, yhteiskunnan eläkejärjestelyt voidaan ra- ratkaista. Herra Engelkin äh, aloitti, että pitää rajoittaa, mutta sitten teillä oli hyvin laaja lähestymistava. Minä jätin tämän ensimmäisen osan osuuden kokonaan pois, koska tiedän, että minäkin avaan tässä hyvin laajan äh, kysymyksen asettelun. Mutta tällaisia kysymyksiä pitää lähestyä globaalisti eikä yksityiskohdiltaan tähän alkuun. Ja nyt vähän ihmettelin, miksi Libe ei nyt asiasta tee lausuntoa, koska tähän voitaisiin ottaa myös kansalaisoikeudet mukaan. Mutta meidän kannaltamme sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntana tuoda omat kantamme. Ja nimenomaan näissä minun kysymyksissäni ovat mukana kuluttajansuoja lähestymistavat. Miten voimme varmistaa sen, että ihmiset voivat arvokkaasti vanheta, elää arvokkaasti vanhoina – ja, ja miten kuitenkin voidaan sitten tehdä yhteistä tai yhte, yhteisellä ponnistelulla ihmisten hyväksi tätä järjestelmää rakentaa. Uh, I'm going with, the, uh, with your permission, uh, ladies and gentlemen. Niin, teidän luvallanne, koska joudun pian lähtemään, niin jätän tähän äh, parlamentin väliseen kokouksen alakerrassa, niin siksi pyydänkin Rakreditistä johtamaan puolestani kokousta, koska hän varmasti on hyvä puheenjohtaja. Teknisesti hän on myös täällä äh, iältään tähän sopivin. Nekin teknisesti näin on, joten pyytäisin häntä nyt tulemaan tänne jatkamaan puheenjohtajan pallilla. Mutta vielä minulta pari kommenttia, jos sallitte, koska olen oman ryhmäni varjoesittelijä. Joten ole hyvä, tule tänne eteen, niin mutta haluan vielä kertoa teille, joita kiinnostaa, että alakerrassa pidetään kokous. Ykköskerroksessa siellä puhutaan siitä, miten viedään loppuun Euroopan yhtenäismarkkinat ja mukana on kansallisten parlamentin edustajia ja minä johdan sitä yhdessä Unkarin parlamentin edustajan kanssa. Enkä halua myöstä. Mutta ihan lyhyt, lyhyet kommentit minulta. Rova Gephardt on oikeassa, että nämä kaikki asiat vaikuttavat meidän työhömme sisämarkkinoilla, mutta mielestäni meidän pitää keskittyä hiukan omaan lisäarvomme, jota voimme antaa. Ja ensimmäinen asia, jota pitää miettiä, on se seikka, että yksi asia, joka on meille kovin tärkeä tässä valiokunnassa, on keskinäinen tunnustaminen ammattitutkinnoissa. Jos tähän liittyy ihmisten toive, kyky, tahto harjoittaa ammattiaan muissa maissa kuin kotimaassaan. Ja jos he huomaavat, että heidän eläkeoikeutensa haittaavat heitä tässä hankkeessa ja todellakin estävät sitä, koska he, jos he lähtevät maastaan jostakin kanssa järjestelmästä aikaisemmin, eivät voi sitten siirtää näitä oikeuksia. Jotkut kärsivät tästä sitten ra- rangaistuksen. Se ja meidän kuitenkin pitäisi saada sisämarkkinat toimimaan kunnolla ja meidän pitäisi kiinnittää tähän asiaan juuri tiettyä huomiota, koska se todellakin kuuluu näihin filosofisiin haasteisiin, joita sisämarkkinoihin liittyy. Tämä on hyvä esimerkki, jonka komissio on käsitellyt johtuen Innovation Union-asiakirjasta. Me haluamme todellakin, että yliopistotutkijat voivat siirtyä maasta toiseen, koska mehän haluamme sitä, että tutkijat voivat käyttää tietoa mahdollisimman hyvin hyväksi ja hyödyttää sillä muitakin muissa maissa. Mutta joissakin maissa tulee, tulee selväksi tästä komission tutkimuksesta yliopisto, yliopistotutkijoiden eläkejärjestelmä todellakin estää liikkuvuutta ja meidän pitäisi kuitenkin rohkaista tällä alueella juuri liikkuvuuteen. Tämä on sellainen asia, jota mielestäni meidän pitäisi luupilla oikein tarkastella, koska se on tärkeä kysymys. Sitten toinen asia, jonka ottaisin esille – on, että eläkkeet ovat vaikeita asioita kuluttajille ymmärtää ja käsittää erityisesti sen takia, että lainsäädäntö on vähän hankalaa. Teillä varmasti on samanlaista kokemusta. Minä en ole tämän valiokunnan ikäprosentti aivan, mutta vieläkin minulla on hiukan epäselvää, minkälaiset eläkkeet minulla kertyy aikaisemmasta työsuhteesta, niin ja kun ajattelen oman maani laillista monimutkaisuutta, me kyllä tarvitsemme ihan ammattiapua, että kaiken tämän ymmärrän. Ja sitten kun ajatellaan selkeä ammattimaista ti- neuvonta, se on aivan ratkaisevan tärkeää, koska monissa tapauksissa ihmiset saavat neuvoja tämän, tänään tehtävistä päätöksistä, jotka todellakin saattavat vaikuttaa syvällisesti heidän tulotasonsa elä, liikkeellä sitten 20, 30, 40 vuoden kuluttua ja olemme tehneet jo paljon työtä luotoista esimerkiksi ja pyrimme varmistamaan, että tällaisia tietoja on saatavilla, ne, tällaista riippumatta neuvonantoa on saatavilla ja pyrimme varmistamaan, että ihmiset voivat myös maksaa tästä muista kysymyksistä. Ja sitten tämä komission asiakirja ottaa esille sellaisen mahdollisuuden, että kehitettäisiin eläkkeen yhtenäismarkkinat Siihen liittyy monia kuluttajakysymyksiä ja minä todellakin neuvoisin herra de Jongia, että tämäkin tuo lisäarvoa, jota valiokuntamme voisi antaa. Ja me olemme nyt jo antaneet lisäarvoa työllä, jota tehdään talousen rahaseen valiokunnassa. Tässä on tärkeää, että prosessia hallinnoimme ja erityisesti kun otetaan tiedon selkeyttä ja joitakin tietojen standardoimista eläkekysymyksissä, mitä tulee voimme käyttää hyväksymme kokemusta kuluttajaluotoista ja osa-aika-asunnoista. Tämä voi tuoda tähänkin lisäarvoa. Se tulee sitten laajemmin eläkejärjestelmiin ja likviditeettikysymyksiin. Tietysti nämä kuuluvat rahaa sen valiokuntaan. Heidän tässä ovat päävastuussa mutta tähän ehkä kuitenkin liittyy jotakin yhteismarkkinakysymyksiäkin, mutta nämä kaksi asiaa, jotka otin tässä esille, ovat mielestäni sellaisia, joissa me voisimme antaa huomattavan panoksemme työsvaliokunnan mietinnölle, joten odotankin mielenkiinnolla yhteistyötä esittelen kanssa. Joten kiitän teitä kovasti ja nyt sitten annan puheenjohtajan herra, äh, kirjaukselle. Hän johtaa loppuosaa kokousta. Ja annan myös nämä puheenjohtajan nuotit hänelle. Ole hyvä. speaker is Mr. Kreuzmann. You have the floor. Kiitos puheenjohtaja. Komission vihreä kirja riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittämisestä on hyvin iskevä. Meidän täytyy nyt kolmessa pilarissa miettiä, mitä tehdä. Ensinnäkin meillä on yksittäisten jäsenvaltioiden eläkejärjestelmät ja paljon erilaisia rahoitusmalleja. Saksassa esimerkiksi työnantajat, työntekijät maksavat maksuja näihin ja samoin tai on olemassa myös sellaisia maita, joissa näihin käytetään verotuloja ja siksi täytyy pohtia, haluammeko ylipäätään yhtenäistää näitä järjestelmiä. Sitten yksityinen eläkejärjestelmämalli. Tässäkin on erilaisia toimintatapoja. De Jong pyysi huomioita, ja itse haluaisin nyt puuttua tähän työeläkejärjestelmään. Tähän liittyvät työnantajien tahot, eivätkä ne ole mitään vapaita rahoitusmarkkinoita tuotteita, vaan tässä on tietty tarjonta, jota tulee työnantajilta. Ja tähän otetaan eri tahoja mukaan. lain säädännöllä, lain, siis taataan eri asioita työntekijöille, mikä on hyvin tärkeää. Mutta tällaisilla kysymyksillä ei puututa rajat ylittäviin kysymyksiin. Tämäkin täytyy ottaa huomioon. Ja sitten rahoituspalvelumarkkinoiden ja toisaalta yritysten toimien yhdenmukaistaminen EU-tasolla ei ole täten siis järkevää. Kansallisesti tasapaino valtion, yksityisten ja yritysten eläkejärjestelmien välillä on hyvin erilaista, eikä näihin ole näköpiirissä mitään yhtenäistä linjaa. Mitä tulee sitten erilaisiin äh, sijoitusstrategioihin – ne voivat aiheuttaa vaaraa järjestelmille. Ja jos tässä nyt pyydetään, että mennään ylöspäin, niin silloin meillä on ongelma siinä, että ne, jotka lähtevät yhteisrahoitukseen, puhun tässä siis eläkejärjestelmistä, tässä voidaan joutua hyvin itseään vastaan toimivaan järjestelmään. Emme saa siis asettaa liikaa vaatimuksia niille, jotka rahoittavat eläkejärjestelmiä, ja siksi tässä täytyy todella toimia varovasti. Sitten subsidiariteettiperiaate, se täytyy edelleenkin ottaa huomioon. Kuten sanoin, meillä on hyvin paljon erilaisia rakenteita. Ja usein yrityksissä on tällaista pääomakatetta rahoituksessa, ja tämä on hyvin tärkeää ja väestön muutosten takia ikärajoja muutetaan ja tämä taas muuttaa koko tilannetta, koska ne, jotka maksavat järjestelmän, heitä on jatkuvasti vähemmän ja vanhukset taas jatkuvasti enemmän ja tästä syntyy epätasapainon tila, joka tulisi yrittää nyt ratkaista ja mitä tulee eläköitymisiän muuttamiseen, tästä täytyy keskustella, mutta olemme nähneet nyt, mitä Ranskassa tapahtuu, mitä Saksassa tapahtuu. Lopuksi haluaisin esittää varoituksen sanan liittyen kolmanteen pilarin. Me emme saa vaarantaa näitä kysymyksiä, vaan toimia todella silkkihansikkaan. Thank you, Mr. Kreutzmann. Kiitos, herra Kreutzmann. Ja Rova Ryllä seuraavaksi. Niin Vähän ironinen huomautus tähän alkuun. Nimittäin lehdistössä, kun on puhuttu eläkkeelle siirtymisiästä, niin on sanottu, että jos Euroopan unioni E, antaa niin hyvät edut omille virkamiehilleen ja komissaareille, niin minkä takia jäsenvaltioissa pitäisi tiukentaa tätä e, e, eläköitymisikää. No joka tapauksessa haluaisin esittelijää neuvoa ehkä sen lisäksi, mitä herra Hava ja Rova Gebhard tähän lisäsivät. Yksi teema liittyy eläkeoikeuksien siirtoon se on yksi meidän vastuistamme valiokunnassa, kun puhutaan liikkuvuudesta ja sitten oikeuksien siirtämisestä ja toisaalta avoimuus. Nimittäin jos me saamme tällä alalla parannettua avoimuutta, niin sen palvelisi kaikkia kansalaisia. Enkä tarkoita vaan sitä, että jos mennään liian lähelle toissijaisuusperiaatetta, että että se, se, tämä, tämä kuuluisi jäsenvaltioiden toimivaltaan. Niin Ekon valiokuntahan käsittelee asiaa, mutta me imco valiokuntana meidän pitää keskittyä siihen, miten lääkeoikeudet voidaan siirtää ja miten voidaan parantaa näiden asioiden avoimuutta ja avointa käsittelyä. I have one more speaker on my... Ja listalla on vielä yksi puhuja, herra Suvan, ennen kuin annan herra De Jongin sitten ratka- ö, yhteenvetopuheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon tässä on jo sanottukin. Ja ennen kaikkea haluaisin muistuttaa sen, mitä kaikki tietävätkin, nimittäin eläkepolitiikkahan on valtioiden harjoittamaa politiikkaa. Ja jos me tätä asiaa nyt täällä käsittelemme, niin pitää pitää mielessä tämä asia. Minusta tässä on neljä asiaa, jotka otan sen nopeasti. Ensinnäkin järjestelmän pitää olla avoimia ja ymmärrettäviä. Sen monet täällä sanovat muutkin, sanovat ratkaisevaa. Se on demokratian kysymys, jos ei näitä oikeuksia ymmärrä, niin eihän niitä oikeuksia pysty myös käyttämään ja harjoittamaan, ja eläkeasiat pitää ymmärtää. Toinen asia, ei pidä valehdella, mukaan lukien se, että jättää jotakin sanomatta. Ja tällä hetkellä eläkejärjestelmät, miten sitä onkin järjestetty, läpikäyvät äärimmäisen arkoja finanssikysymyksiä. Ei kannata ollenkaan peitellä tästä, tästä tosiasiaa, eikä näitä ratkaisumahdollisuuksia ole varsin paljon. Joko tehdään työtä pidempään ja maksetaan enemmän, tai vähennetään eläkkeitä, joita sitten maksetaan järjestelmästä riippumatta, tai sitten muutetaan järjestelmä, nostetaan eläkemaksuja tai käytetään hyväksi vaikka veroja, niin kuin täällä on sanottu. Mutta että sanottaisiin, Rova Gebhardt, että pitää kaikki keskittää eläkeikään, kun lähdetään eläkkeelle. Silloin on pitää silmälaput silmillä. Te olette kyllä oikeassa, mutta että sanottaisiin, että eläkeikä ei ole sellainen asia, joka pitää käsitellä, niin sekin tarkoittaa sitä, että on tavallaan korvalaput tai silmälaput. Silloin kaikki nämä kolme asiaa ovat legitiimejä ja perusteltuja. Ja sen jälkeen sitten me poliitikot päätämme, mitkä pitää ottaa huomioon. Ne ovat olemassa. Eli täällä on vielä neljäkin, neljäskin. Sitten kolmas asia, uudistusten täytyy olla tasa-arvoisia sukupolvien kesken. Ei ole kyse siitä, että tällä hetkellä maksetaan enemmän sukupolvella, joka saa seura- seuraavaksi vähemmän, ja sitten tarvitaan tasapuolisuutta Ehkä saat parempaa kohtelua eläkke päästessään kuin ne, joilla on ollut, esimerkiksi ne, jotka ovat tehneet varsin ankaraa työtä vaikka fyysisesti. Sitten tässä on vain yksi varmuus, nimittäin jos järjestelmiä ei sopeuteta, niin ne kyllä joutuvat konkurssiin mukaan lukien se, jos viitataan täydentäviin eläkejärjestelmiin. Ja nämä täydentävät eläkejärjestelmät ovat tietysti aivan ratkaisevassa asemassa, mutta ei pidä unohtaa, että jos emme ratkaise, ratkaise itse ydinongelmaa eläkettä järjestelmästä riippumatta, niin silloin itse asiassa vain ne, jotka pystyvät maksamaan lisäeläkkeet, saavat oikeuden eläkkeisiin. En tiedä, kuka poliitikko tässä aivan perustelusti sanoi, että eläke on vaatimattomien ihmisten omaisuutta ja perintöä. Ja jos ei haluta tätä muuttaa ja kulutaan so, sokein silmin, niin se on tämä johtaa suureen epätasa-arvoon. Kaikki vähäosaisimmat eivät saakaan enää jatkossa oikeutta eläkkeeseen ja eläkejärjestelmän pitää sopeutua tähän uuteen tilanteeseen. Kiitoksia puheenjohtaja. And now Mr. De Jong, please. Ja herra De Jong tähän lopuksi vielä. Thank you very much. Uh, Mr. Chairman, <clears throat> I shall be... Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Tämä keskustelu jo osoitti, mitä työllisyysvaliokunta nyt voi meiltä odottaa. Ja olen samoilla linjoilla, kun jo kuulitte johdannossa, että meidän pitää tosiaan keskittyä tässä nyt sisämarkkina-aiheisiin. Markham Haber ja Rova Ryyle mainitsivat keskeiset asiat, jotka, joihin pitää ehkä keskittyä. En ole nyt ihan varma, mitä, miten tämä keskustelu, josta nytkin, jota nytkin käydään ja, ja jota, jota käydään äh, eläkeoikeudesta yleisesti ja sitten eläkeiästä äh, äh, yksityiskohtaisemmin, miten se kuuluu tälle valiokunnalle. Minulla on hyvin selvä kanta aiheesta, en ole vielä niitä maininnut samasta syystä, kun olen sitä mieltä, että tämä tulee olemaan myös työllisyysvaliokunnan keskustelun ytimessä. Joten minä aion keskus, keskittyä tähän siirrettävyyteen, se on selkeästikin sisämarkkinakysymys, avoimuuteen, kuluttajien oikeuksiin, olen samaa mieltä näistä aiheista, ja ehkä mainita joitakin yleis, jotain yleistä tästä kontekstista laajemminkin alkuun. Mutta tämä on lyhyt lausunto. Luonnollisesti siihen voidaan, jokainen voi siihen lisätä jotain, mutta uskon, että nämä ovat nämä ydinaiheet, joihin meidän pitää keskittyä. Ja tässä on myös sanottu jotain kolmannesta pilarista. Ja koska tässä on, tässä on olemassa markkinat, miten se täällä EU-ssa toimii, niin pitää komissiolta ehkä pyytää tutkimusta siitä, mitkä ovat esteet EU-tasolla kolmannen pilarin ratkaisuissa. Tämä oli ensireaktioni. Varmasti keskustelu jatkuu ja olen varjo esittelijöiden kanssa läheisessä yhteydessä, jotta saamme tästä hyvän lausunnon aikaiseksi. Kiitos. Thank you, Mr. De Jong, and thank you. Kiitos, herra De Jong, ja kiitos puheenvuoron pitäneille. Seuraavana esityslistalla on muut asiat. Onko muita asioita kenelläkään? Jos ei ole, niin sitten ilmoitan, että seuraava kokous on huomenna kello kolmelta. Ja se on sisämarkkinaiden, sisämarkkinafoorumi. Kiitos.